Hyvää iltapäivää kollegat. Me jatkamme istuntoa. Seuraava asia esityslistalla on kyselytunti neuvostolle. Haluaisin toivottaa ministerin Belgian puheenjohtajan maasta tervetulleeksi. Ensimmäinen kysymys, sen on esittänyt rouva Blinkevichiutte ja se liittyy liittyy vammaisiin ja Eurooppa 2020 strategiaan. Eli kun ministeri on valmis, niin mielellämme kuuntelemme vastauksenne. Madame la Présidente, euh, Rouva puhemies, hyvät kollegat, neuvosto pitää erityisen tärkeänä työllisyysmahdollisuuksia ja työmarkkinoille osallistumisen mahdollisuuksia kaikkien kansalaisten kohdalla, mukaan lukien vammaisten kohdalla. Eurooppa 2020 strategiassa, joka hyväksyttiin huippukokouksessa 17. kesäkuuta, siitä löytyy aivan erityistä mielenkiinnon aihetta vammaisille, koska tarkoituksena on edesauttaa heidän yhteiskuntaan sopeutumistaan ja myöskin vähentää köyhyyttä yhteiskunnassa. Eurooppa 2020 strategiassa mainitaan vammaiset projektissa, jossa tarkoituksena on taistella köyhyyttä vastaan ja tällä projektilla on vaikutuksia sekä Euroopan unionin tasolla Tästä komissio tulee laatimaan ohjelmia, joilla taistellaan syrjintää vastaan, esimerkiksi syrjintää, joka kohdistuu vammaisiin kansallisella tasolla. Jäsenvaltioiden täytyy suunnitella toimia, jotka kohdistetaan riskiryhmiin, joihin tietenkin vammaisetkin kuuluvat. Huippukokouksen johtopäätösten mukaan kesäkuulta jäsenvaltioiden täytyy nyt toimia, jotta nämä prioriteetit heidän tasollansa toteutuvat ja kaikkien yhteisten poliitikkojen tulee tukea tätä strategiaa. Eli tässä on kysymys globaalista lähestymistavasta, jolla halutaan tukea vammaisia ja tämä tavoite mainitaan myöskin päätöslauselmassa, jossa on kysymys vammaisasioista ja sekin hyväksyttiin neuvostossa kesäkuussa ja siinä aivan erityisesti pyydetään komissiota ja jäsenvaltioita äh, sisällyttämään nämä vammaiskysymykset kaikkiin äh, Eurooppa 2020 strategian avainkohtiin ja ottamaan huomioon vammaiset saattamalla asianmukaiset rakenteet, mitä tulee työllisyyteen ja koulutukseen. Ja tässä päätöslauselmassa neuvosto pyysi komissiolta sitä, että tulevana vuosikymmenenä vammaisille ja vammaisjärjestöille suunnitellaan uudenlaista strategiaa joka tukeutuu osiltaan, osittain sitten tähän Eurooppa 2020-strategiaan. Uh, Suuret kiitokset. Uh, rouva Blinkevičiute, onko teillä lisäkysymys? Kiitokset herra ministeri tästä vastauksesta. Haluaisin kuitenkin edelleen todeta, että 65 miljoonaa EU-kansalaista, joilla on jonkinlainen vamma, jää edelleen näkymättömiin, heidän äänensä ei kuulu. Joten lisäkysymyksenäni, ettekö ole sitä mieltä, että meidän tulisi nopeuttaa syrjinnän vastaisen direktiivin täytäntöönpanoa kaikissa jäsenvaltioissa sen varmistamiseksi, että vammaiset voivat elää täysimääräisinä kansalaisina Euroopan unionissa? Kiitoksia. Minister. Kiitos ja ministeri, olkaa hyvä. Niin, tämä neuvoston työryhmä, joka on työstänyt yhteiskunnallisia kysymyksiä, se parhaillaan tarkastelee näitä ehdotuksia, joista komissio sitten laati uuden direktiivin ja siinä on kysymys syrjinnästä, joka perustuu ikään, seksuaaliseen suuntautumiseen, vammaan tai muuhun vastaavaan. Ja tämä on saanut yksimielisyyttä jäsenvaltioilta. Monet peräkkäiset puheenjohtajamaat ovat työstäneet tätä aloitetta tavoitetta. Ja tässä vaiheessa puheenjohtajamaa ei voi vielä ennakoida neuvottelujen pituutta tai niiden tulosta. Kiitokset. Ja nyt kaksi lisäkysymystä. Otetaan ne yksi kerrallaan. Ja sen jälkeen pyydän ministeriä vastaamaan niihin yhdessä. Ensinnäkin herra Zemka. Mm, Minä haluaisin kiittää teitä näistä tiedoista, mutta olen e, kovin pahoillani. Nämä tiedot ovat kyllä aika yleisluontoisia, aivan liian yleisluontoisia. Te mainitsitte ihan oikeita asioita, mutta haluaisin esittää teille erityiskysymyksen onko olemassa jonkinlaista lisärahoitusta vammaisten kouluttamiseksi, koska Ilman mitään lisärahoitusta on hyvin vaikea auttaa näitä ihmisiä eurooppalaisella tasolla. Arvoisa ministeri, minä haluaisin kysyä, millainen aikataulu teillä on mielessä ja mitä neuvosto aikoo tehdä yhteydessä sääntöihin, jotka liittyvät matkustajien oikeuksiin jotka matkustavat autolla. Thank you very much, colleagues. Suuret kiitokset kollegat. Ministeri, voitteko vastata näihin kahteen? Alors pour le financement. Mitä rahoitukseen tulee, niin yleistä keskustelua, yleistä talousarviokeskustelua tullaan käymään siitä tavasta, jolla tuleva ja tulevat talousarviot, miten niissä otetaan mukaan näitä tärkeitä projekteja ja niitä lainsäädännöllisiä säännöksiä, joita Eurooppa 2020 mukana tulee. Eli tietenkin strategiasta löytyy aivan uusia vammaisille suunnattua politiikkaa ja tietenkin täytyy sitten tarkastella sitä, miten talousarviovarat voivat noudattaa tätä uutta politiikkaa. Ja mitä tulee lainsäädännön kehittymiseen, niin tietenkin täytyy hyvin selkeästi tarkastella sitä roolia, joka komissiolla voi olla suhteessa olemassa olevaan lainsäädäntöön ja niihin valtaoikeuksiin, joka sille sopimusten myötä on. Kyseessä on siis vammaisten suojelu. Ja jo kymmenen vuotta sitten neuvosto hyväksyi direktiivin, jossa kielletään vammaisten syrjintä työmarkkinoilla. Eli ministerineuvosto tietenkin jatkossakin tulee hoitamaan omaa rooliaan näissä asioissa. Thank you. Kiitos. Ja nyt siirrymme seuraavaan kysymykseen esityslistallamme. Se on varapuhemies Rouva Kratsalta ja se koskee julkisen talouden mukauttamista ja yksityisiä lainoja. Ministeri, kun olette valmis vastaamaan, olkaa hyvä. Tällä hetkellä valvontaproseduurit makroekonomiaan ja budjettiin liittyen artikloissa 121 ja 126 ovat meidän poliitikkojemme koordinaation kulmakiviä. 2010 maaliskuussa pidetyssä neuvoston kokouksessa luotiin työryhmä, jota johtaa Euroopan neuvoston puheenjohtaja, jossa on edustajat kaikista jäsenmaista, Euroopan komissiosta, Euroopan keskuspankista, ja joka tehtävänä on analysoida, mihin toimiin täytyy ryhtyä, jotta saavutettaisiin paremman kriisiratkaisun kehyksen vaatimat toimet. Ja kaikki vaihtoehdot tutkitaan ja yritetään oikeuskehystä voimistaa. Työryhmä eh, kesäkuussa esitti väliraportin, jossa se korosti, että budjettivalvontaprosessia täytyy voimistaa erityisesti siten, että annetaan suurempi merkitys velan kehitykselle ja velan tasolle, kuten myös vakaus- ja kasvusopimuksen noudattamiselle. Työryhmä arvioi tarpeelliseksi valvontatoimet, makro, tehokkaammat makroekonomiset valvontatoimet ja sen, että muotoillaan suosituksia, joiden tehtävänä on ehkäistä tilanteen vakavoitumisen ja sen seuraukset. Tarvitaan myös täsmällisiä indikaattoreita, joita analysoidaan mutta ehdottomasti työryhmä katsoi tärkeäksi ja Euroopan neuvosto 8. kesäkuuta ja 16. kesäkuuta hyväksyi nämä toimet, joihin palataan lokakuun neuvoston kokouksessa. Tämän prosessin tarkoituksena on hyväksyä uusia lainsäädäntötekstejä tai muotoilla olemassa olevia lainsäädäntötekstejä, ja Puheenjohtajavaltio tulee ehdottomasti antamaan prioriteetin kaikille aloitteille, jotka tähän suuntaan menevät. Kiitos. Kratsa. Kiitoksia, Jaruva Kratsa. Suurkiitokset puhemies ja kiitokset ministerille myöskin vastausyrityksestä, mutta valitettavasti en ymmärtänyt sitä, mitä sanoitte vastauksena Siis sanoitte, että uusissa suunnitelmissa otetaan tämä äh, huomioon ja on otettu jo lokakuusta lähtien ja että sitten on käyty neuvotteluja äh, yritetään vakaussopimusta tulkita uudella tavalla ja tarkastellaan myöskin äh, sen tulkintaa. Mutta haluaisin kuitenkin, olisin onnellinen, jos saisin vastauksen tähän esittämäni kysymykseen. Thank you. Kiitoksia. Kuten tuossa sanoinkin, niin prosessi on meneillään. Työryhmä kokoontui viimeksi toissa päivänä ja sillä on lokakuun neuvostoa ennen vielä uusi kokous, joten nyt on ennak- en, ennen aikaista lähteä keskustelemaan konkreettisista toimista vakaus- ja kasvusopimuksen puitteissa. Task Force työskentelee myös taloudellisen hallinnoinnin puitteissa ja sekin esittää raporttinsa lokakuun neuvostolle, jossa siis käydään läpi näitä Euroopan lainsäädäntömuutoksia ja uutta tarvittavaa lainsäädäntöä. Eli se voidaan tämä prosessi taas käynnistää lokakuun jälkeen nimenomaan yksityiseen velkaankin liittyen. Kiitos. No Kiitos ministeri. Tähän ei ole lisäkysymyksiä tähän kysymykseen. Joten etenemme ja siirrymme seuraavaan kysymykseen, joka on rouva Tikalta ja se koskee Euroopan laajuisia liikenneverkkoja ja niiden uudelleen tarkastelua. Ministeri, kun olette valmis. No niin, sen jälkeen kun komissio julkisti vihreän kirjan uudelleen tarkastelusta liittyen näihin Euroopan laajuisiin liikenneverkkoihin, joilla palvellaan yleistä liikennepolitiikkaa, niin neuvosto on kesäkuussa 2009 hyväksynyt johtopäätökset, jossa se osoitti tyytyväisyyttä tätä vihreää kirjaa kohtaan ja pyysi komissiota esittelemään toimielimelle eh, uudelleen tarkastelusuunnitelman näihin verkostoihin liittyen. Suurin uutuus oh, on se, että suunnittelua tehdään kahdella tasolla. Eli meillä olisi tällainen perusverkko, suht tiivis perusverkko, joka koostuu rautateistä, maanteista ja, ja vesistöistä. Ja suurimmaksi osaksi tässä on kysymys kansallisista verkoista, joiden päälle sitten rakennetaan tällainen keskusverkosto, joka konkretisoisi tämän todellisen eurooppalaisen suunnitteluperspektiivin, jossa olisi kysymys, painotettaisiin sitä, että systeemisellä tavalla kasvatetaan verkkoa ja käytetään voimavaroja hyväksi ja vähennetään myöskin kasvihuonekaasuja, joita liikenne aiheuttaa. Viime vuoden kesäkuussa eh, neuvosto otti. Anteeksi, meillä on täällä käännösongelma. Tällä hetkellä ei kuulu englannin tulkkausta ja ilmeisesti ei myöskään liettua. Englantia siis kaivataan. It is now, thank Nyt se toimii selvä. Olen pahoillani tästä. Thank you. En, en juin dernier. Siis kesäkuussa neuvosto Kirjasi ne tiedot, joita puheenjohtajamaa ja komissio välittivät sille liittyen näihin verkkoihin ja niistä pidettyyn ministerikokoukseen. Se pidettiin Sarakoosassa 7. ja 8. kesäkuuta. Keskusteluissa käsiteltiin pääasiassa sitä metodologiaa, jota käytetään suunnittelussa ja tulevien verkostojen täytäntöönpanossa ja myöskin Eh, siitä tavasta, jolla näitä voidaan toteuttaa mahdollisimman tehokkaalla tavalla. Julkinen kuuleminen komission taholta näistä liikenneverkostoista, joiden tarkoituksena on saada aikaan kriteereitä näihin keskeisiin verkostoihin liittyen. Se on käynnissä ja se päättyy 15. syyskuuta ja kuulemisen tulokset tullaan esittelemään TEN-verkostojen talouskomitean kokouksessa 30. syyskuuta suunnitteluvalinnoista käydään sitten kahdenvälisissä neuvotteluissa, siis komission ja jäsenvaltioiden välissä neuvotteluissa ja sitten monenvälisissä eri valiokuntien neuvotteluissa, jotta löydetään ne päälinjat näihin verkostoihin liittyen. Ja sitten vuoden 2011 alussa omaksutaan ohjaviivat näihin verkostoihin liittyen, eli todennäköisesti sellaisen tulisi olla valmiina touko-kesäkuussa 2011 ennen tätä ehdotusta, jos otetaan huomioon sitä, että julkinen kuuleminen on vielä vaiheessa ja että vuoden 2010 lopussakin saadaan uutta tietoa, niin Belgia puheenjohtajamaana ei tällä vaiheessa, tässä vaiheessa voi viedä tätä uudelleen tarkasteluprosessia eteenpäin. Kiitoksia, ministeri. Yksi näiden verkkojen valvonnan päämääristä on se, että olemassa oleva infrastruktuuri integroidaan ja sopeutetaan myös unionin ulkopuolella oleviin liikenneverkkoihin naapurimaissa. Tästä tullaan tekemään niin sanottu keskivälin katsaus, midtime review, ja sitten me tulemme käyttämään nämä tiedot tulevina vuosina näiden toimien jatkosuunnittelua varten. Sen takia kysymykseni. Kiitoksia. Ministeri? Bien évidemment. Luonnollisestikin tämä problematiikka, jonka mainitsitte, se on huomattava ja jos otetaan huomioon käynnissä oleva tutkimus ja ne eri perspektiivit, joista on puhuttu liittyen siihen tapaan, jolla näitä verkostoja muutetaan ja miten niitä suunnitellaan. Uh, Kiitoksia. Täällä on itse asiassa kaksi lisäkysymystä tästä aiheesta. Otamme ne jälleen tähän peräjälkeen. Ensinnäkin Schwanzes. Kiitos äh, rouva puhemies. Hiljattain julkistettiin ähm, parlamentin puhemiehen julkilausuma matkailuun liittyen ja siinä hän sanoi, että mitä leikkauksiin, Kreikassa tehtyihin leikkauksiin tulee siis Euroopan unionin ja ähm, kansainvälisen valuuttarahaston äh, tekemiin leikkauksiin, niin siellä on tehty leikkauksia jopa rautatieverkostoon ja ne ovat kuitenkin osa tätä TEN-verkostota, verkosta, jota on rahoitettu EUn rahoilla. Eli tämä päätös ympäristöllistä syistä ja liikenteen syistä ja se sotii myöskin EUn sääntöjä vastaan. Niin haluaisin tietää, haluaako neuvosto tätä tarkastella uudelleen ja pyydättekö, että tämä avattaisiin uudelleen? Kiitoksia ja nyt Zemka. Więc jeśli można, to ja bym chciał także... Jos sopii, puhemies, haluaisin ottaa esille kysymyksen, joka esitettiin. Tottahan on, että näiden verkkojen kehittäminen on äärimmäisen tärkeää Euroopan yhdentymisen kannalta, mutta tämän rakentamisen, tämän kehittämisen on oltava johdonmukaista ja tämä on myös rahaa ja varoja nielevää toimintaa. Kysymykseni onkin seuraava. Vuoden 2014-2020 budjettiaikavälillä näettekö mahdollisuuksia lisätä rahoitusta näille verkoille entisestään? Kiitoksia. Ja ministeri? Tähän ensimmäiseen kysymykseen, joka liittyy Kreikan kapasiteetin kapasiteetin vähentämiseen. No komissio on kyllä kompetenssi käsittelemään tätä asiaa. No tietenkin me voimme hankkia tarkempaa tietoa, mutta minulla ei ole yksityiskohtaista tietoa siitä, miten tämän kapasiteetin vähentämiseen voidaan reaktoida, mutta tietenkin voidaan olla yhteydessä komission palveluyksiköihin, jotta voitaisiin vastata tähän kysymykseen tarkemmin. Sitten mitä tulee tähän johdonmukaisuuden huolenaiheeseen ja taloudellisiin voimavaroihin, niin viittaisin tässä rahoitusnäkymiin 2014-2020, koska parlamentinhan täytyy tästäkin oma mielipiteensä ilmaista yhteispäätösmenettelyn nimissä. Eli luotan teihin sen suhteen, että tulevien budjettikeskustelujen asialistalle otetaan sellaisia asioita, jotka mahdollistavat tämän johdonmukaisuuden liikenneasioissa. Thank you. Kiitokset ministeri. Ja nyt siirrymme seuraavaan kysymykseen, joka on herra Nikolaulta ja sen aiheena on avoimen koordinointimenetelmän arviointi. Ministeri, kun olette valmis vastaamaan. Dans ces 31.11.2009 tehtyissä päätelmissä neuvosto muistutti siitä, että avoin koordinointimenetelmä on aktiivisesti vaikuttanut työmarkkinoiden hyvään toimivaan, toimivuuteen ja sosiaaliseen inkluusioon. Hyvät käytänteet työllisyyspolitiikassa ovat vahvistuneet tai osoittautuneet hyödyllisiksi ja tulevat tulevaisuudessakin näin tekemään. Se vaatii tietysti erittäin hyvää työllisyyden suuntaviivojen monitorointia. Nehän hyväksyy tämän eh, parlamentin annettua kantansa tänään. Neuvosto hyväksyy ne eh, neuvostossa hyvän uuden hallinnoinnin eh, neuvostossa ja erityisesti Euroopan lukukausi, lukukauteen liittyen. Viime vuonna neuvosto hyväksyi uuden strategisen kehyksen liittyen koulutukseen ja eh, ammattikoulutukseen ja uudet jäsenet tunnustivat, että näiden päämäärien tunnustaminen avoimen koordinaation puitteissa on tuottanut sellaisia tuloksia, että avoimen koordinaation menetelmää kannattaa jatkaa alueilla, jotka kuuluvat kansallisten toimivaltuuden piiriin. Viime vuonna työohjelmaa arvioitaessa neuvosto ja komissio totesivat ja kiinnittivät huomioon siihen, että on tehty merkittäviä edistysaskelia avoimen koordinointimetelmän äh, ansiosta nimenomaan koulutuksen alalla – samassa hengessä 7.6.2010 päätelmissään neuvosto kiinnitti huomiota siihen, että yleisten keskustelujen puitteissa, joita tällä hetkellä käydään Eurooppa 2020 strategiasta, kehitti integroitua lähestymistapaa yhteisestä työstä Euroopan tasolla nimenomaan avointa koordinointimenetelmää ja sen tarjoamia puitteita eh, käyttäen. Ja kyse oli nimenomaan sosiaalisesta suojelusta, johon se tarjoaa hyvän potentiaalin. Uusia haasteita on toki tulossa ja erityisesti Eurooppa 2020-strategian puitteissa aivan erityisesti ne Eurooppaa neuvoston köyhyyden rajoittamista ja työllisyyden suuntaviivojen sosiaalisia aspekteja koskien, erityisesti suuntaviivan 10 koskien, niin tällöin puheenjohtaja valtio 9.7. kehotti jäsenmaita aloittamaan pohdintaprosessin avoimesta koordinointimenetelmästä. Aivan erityisesti päätelmissään marraskuussa 2009 neuvosto kiinnitti huomiota nuorison tilanteeseen ja on jo eh, yleisiä periaatteita tästä aiheesta muotoillutkin, jotka pitäisi ottaa huomioon kaikkia nuorisoa koskevissa politiikoissa ja aktiviteeteissa eh, siten, että koordinaatio uudistuisi ja olisi integroidumpaa. 14.9 neuvosto järjestää tästä aiheesta seminaarin ja EPSCO-neuvosto tulee käsittelemään tätä niin ikään työllisyyden ja sosiaalisen inkluusion alalla. Kiitos. Kiitoksia. Ja herra Papa Nikolau, olkaa hyvä ilman mikrofonia. Kiitokset tästä vastauksesta, mutta haluaisin, että selvittäisitte vielä seuraavaa. Käytännössä tämä avoin koordinaatiomenettely, se toimii esimerkiksi nuorten työllisyyden koulutuksen alalla ja se on hyvin tärkeää myöskin toissijaisuusperiaatteen kannalta ja niiden toimivaltuuksien kannalta, joita Euroopan unionilla on. Mutta haluaisin esittää kysymyksen, voimmeko me saada jossakin vaiheessa äh, tuloksia tästä äh, metodista ja voitaisiinko meille tiedottaa näistä ja miten parlamentti voisi osallistua tähän menettelyyn, jotta mekin voisimme kehittää sitä edelleen. Kiitokset ja ministeri. Je vous renvoie évidemment minä viittaan äskeisen vastaukseni loppuosaan. EPSCO-neuvosto 29.10. tulee käsittelemään asiaa ja antamaan päätelmänsä. Ja tällöin, eli työllisyyden ja sosiaalisen inkluusion suhteen näitä päätelmiä tulee olemaan ja silloin saatte ne myös nähtäväksenne. Kiitoksia. Kiitoksia ministeri. Uskoakseni täällä on vielä yksi lisäkysymys Blinkevičiute, olkaa hyvä. E, Kiitoksia ministeri tästä teidän vastauksestanne avoimen koordinointimenetelmän merkityksestä. Tämä vuosi on EU:ssa köyhyyden vastaisen taistelun vuosi ja onkin melkoinen sattuma, että EU:ssa meillä on huomattavia sosiaalisen syrjäytymisen tapauksia ja työttömyyttä ja meidän on torjuttava köyhyyttä. Te sanotte, että vaihdetaan hyviä käytänteitä, halutaan oppia Skandinavian mailta, koska näissä kiinnitetään paljon huomiota köyhyyden torjuntaan ja sosiaalisen syrjäytymisen torjuntaan. Oletteko sitä mieltä, että tämän huomion myötä köyhyys Baltian maissakin saadaan vähenemään? Ministeri keskinäinen koordinaatio ja oppiminen, eh, sen pitäisi johtaa parempiin tuloksiin, kuten sanoitte. Nimenomaan sosiaalisella alalla ja erityisesti kasvun alalla on aivan totta, että työllisyyden ja köyhyyden vastaisen taistelun eh, puolella ja aktiivisten inkluusiopolitiikkojen eh, hedelmänä on, voi olla köyhyyden mm, vähentäminen ja myös eläkejärjestelyt saattavat nostaa väestön toimeliaisuutta. Terveydenhoitojärjestelmät ovat tässä myös tärkeitä. Minä uskon, että vuosi 2010, joka on omistettu köyhyyden vastaiselle taistelulle, että tänä vuonna voimme tämän koordinaation ja keskinäisen oppimisen asettaa täytäntöön. Kiitos. Kiitokset ministeri ja nyt voimme siirtyä seuraavaan kysymykseemme, joka on herra Tsuntisilta ja koskee yhteisymmärrys pöytäkirjaa, jonka Kreikka on laatinut yhdessä EUn ja kansainvälisen valuuttarahaston kanssa ja myös inflaation räjähdysmäistä kasvua. Ministeri. Neuvosto on kiinnittänyt usein huomiota rakenteellisiin pitkän tähtäimen pitkäaikaisiin ongelmiin Kreikan taloudessa kun se on valvo, multilateraalista valvontaa harjoittanut. Yht, liialliset julkisen talouden vajeet. Niiden ansiosta neuvosto suositteli Kreikalle 16.2., että se parantaisi tuote markkinoiden toimivuutta ja ympäristötoimia. To, no, tukeakseen tuottavuutta ja työllisyyttä ja voidakseen myös parantaa rakennerahastoista saatavaa hyötyä ja korjatakseen julkisen talouden vajetta ja sen julkisen talouden pitkän tähtäimen toimivuutta. Kreikka antoi ensimmäisen panoksensa 16.3. ja toisen raportin toukokuussa komissio ja IMF tekivät alustavan analyysin tukimekanismin, vakauden tukimekanismin paikkeja puitteissa kyseessä oli 110 miljardin euron suuruinen paketti. Tämä analyysi saatiin valmiiksi elokuussa, mutta neuvostoa ei ole vielä muodollisesti, komissio ei ole vielä esittänyt neuvostolle loppuraporttia. Se on kylläkin informoinut jäs, euroalueen jäsenmaita tämän analyysin alustavista tuloksista, jos komission arvioinnin tulosten puitteissa talous on mukautustoimia eh, tehnyt ja saavuttanut tuloksia tällä alalla. Tällöin inflaation kasvun pitäisi tuoda eh, esille tuotemarkkinoiden riittämätön toiminta Neuvosto seuraa tilannetta valppaasti voidakseen ryhtyä toimiin, jos niitä tarvitaan, ja voidakseen tukea kasvu, talouden kasvua ja tervettä budjettipolitiikkaa. Jos komission arvioinnin tuloksena talouden kehitys noudattaa mukautusohjelman vaatimuksia ja vakauden tukitoimia. Tällöin inflaation räjähdysmäisen kasvun pitäisi tuoda esiin markkinoiden toiminnan puutteita, joita neuvosto seuraa erittäin valppaasti. Kiitoksia ja Shantis. Kiitos puhemies. Pahoin pelkään, että ette vastanneet kysymykseen ne keinot, joita muistion takia on Kreikassa otettu käyttöön. Siis se on lähtöisin eh, kansainväliseltä valatturhastolta ja Euroopan unionista, mutta nämä ovat olleet järkyttäviä toimia. On asetettu uusia veroja, joita ei voida kerätä, koska ihmisillä ja yrityksillä ei ole varoja puhutaan inflaatiosta ja nyt on sitten otettu käyttöön keinoja, on esimerkiksi nostettu ALVtä, on lämmitysöljyn veroa korotettu. Eli haluaisin esittää seuraavan kysymyksen. Ne tiedot, joita Ecofinista on saatu, niin niiden mukaan Kreikka on pyydetty uusiin toimiin, joka johtaa siihen, että inflaatio räjähtää käsiin. Onko Ecofin pyytänyt tällaisia rakenteellisia, onko se suunnitellut jotain rakenteellisia toimia, jotta tällaista inflaation räjähdysmäistä kasvua ei Kreikassa tapahtuisi? Ministeri, kun olette valmis. Minulla ei ole täsmällistä vastausta siitä, mitä ECOFIN on viime tunteina mattanut päättää, mutta neuvosto on kiinnittänyt huomiota Eurooppa, eh, Kreikan talouden pitkän tähtäimen rakenteellisiin ongelmiin ja Lissabonin strategian kasvu- ja työllisyyspäämäärien valossa. Neuvosto on antanut suosituksensa jäsenmaille ja sanonut, että Kreikan täytyy ehdottomasti voimistaa ponnistuksiaan korjatakseen makroekonomista epätasapainoa ja eh, lieventääkseen taloutensa heikkouksia. Kreikan täytyy parantaa kilpailukykyään palvelujen alalla, kuten myös investoida, investoitava enemmän tutkimukseen ja kehitykseen, uudistettava julkista hallintoa ja työllisyys työmarkkinoita joustoturvan hengessä. En voi sanoa muuta kuin sen, että Kreikan viranomaiset ovat vahvistaneet, että ne antavat prioriteetin monille rakenteellisille uudistuksille, joita ne ovat suunnitelleet monellakin eri alueilla, ymmärtäen tietysti samalla ne ongelmat ja vaikeudet, joita tämä maalle tuottaa. Kiitoksia. Thank you. Uh, Kiitokset ministeri. Tähän on vielä lisäkysymys. Herra Papa Nikolaou. Kirje Purje, Hyvä ministeri, herra Huntis, joka on hyvä kollega, niin siinä viitattiin 5,4 äh, prosentin inflaatioon ja nyt on sanottu, että se on 5,5. On ehdotettu uusia keinoja, joista edellinen puhuja puhui ja on hyvin hankala vähentää inflaatiota. Ja samaan aikaan pyydetään uusia keinoja, uusia veroja Eli mitä muita keinoja meillä on, mitä meillä on tukitoimina Euroopan taholta ja mitä me voimme tehdä Kreikan taholle, mikä on aikataulu näissä asioissa? Minister. Ministeri. Alors même si je peux comprendre que Ymmärrän toki, että räjähdysmäinen inflaatio on ongelma ja tuo lisää ongelmia ja että täytyy tiettyjä mekanismeja tasapainottaa rahoitusalalla tämän inflaation seurauksena, mutta voin sanoa vain, että euroalueella Kreikka on yhdessä muiden jäsenmaiden kanssa vastuussa euroalueen vakaudesta ja sen talouspolitiikka on huolenaihe, yhteinen huolenaihe jäsenmaille ja kaikkien jäsenmaiden tehtävänä on tehdä ja luoda terveitä kansallisia politiikkoja vakaus- ja kasvusopimuksen hengessä ja sitä noudattaen, joten Kreikan on otettava vastuu siitä, että se tehokkaasti taistelee näitä ongelmia vastaan vähentääkseen riskiä siitä, että Euroopan valuuttaunionin, valuutta- ja talousunionin hyvä toiminta vaarantuu. Kiitokset ministeri. Ja nyt siirrymme seuraavaan kysymykseen. Joka tekijänä on rouva Andri Kiene ja sen aiheena on YKta ja sen elimiä koskevat painopisteet Belgian puheenjohtajakaudella. Ministeri, olkaa hyvä. En vue de la 65 Nyt kun 65. YK on yleisistuntoon tulossa, niin neuvosto kesäkuussa 2010 omaksui Euroopan unionin prioriteetit. Haluaisin muistuttaa teitä siitä, että sen jälkeen kun Lissabonin sopimus on astui voimaan, niin nämä uudet ulkosuhdeelimet edustavat Euroopan unionia kansainvälisissä järjestöissä ja elimissä. Neuvoston prioriteetit asettuvat seuraavien asioiden ympärille. Ensinnäkin me haluamme uudistaa YKta. Euroopan unioni haluaisi saada aikaan monenvälisen järjestelmän ja parantaa sen edustavuutta, eh, läpinäkyvyyttä, tehokkuutta. Toinen prioriteetti on se, että me haluamme edesauttaa rauhaa ja kansainvälistä turvallisuutta. Euroopan unioni haluaisi saada näkyvyyttä kannoillensa ja panoksiinsa, mitä tulee kriisin hallintaan YK puitteissa ja sen turvallisuusneuvostossa. Sitten kolmas prioriteetti, se liittyy ympäristöön ja kestävään kehitykseen ja aivan erityisesti pitää mielessä se, että me haluamme saavuttaa vuosituhatta tavoitteet. Neljäs prioriteetti, siinä on kysymys ihmisoikeuksista. EU on alkuajoista lähtien toiminut ihmisoikeuksien vankkana puolustajana ja se on myöskin ollut YKssa hyvin äänekäs näissä asioissa ja Euroopan unioni tulee aktiivisesti kannustamaan sitä, että ihmisoikeudet otetaan kaikessa YK toiminnassa huomioon ja vahvistaan se, että ihmisoikeuksia ei voida erottaa näistä muista YK tavoitteista, mitä tulee turvallisuuteen ja kehitykseen. Ja sitten viides prioriteetti, siinä on kysymys YK uudistamisesta ja tämä tarkoituksena on parantaa sen toimintaa, läpinäkyvyyttä ja tehokkuutta ja edustavuutta koko tässä järjestelmässä mitä ihmisoikeusneuvoston uudistamiseen, uudistukseen tulee, niin Euroopan unioni on muodollisissa ja epämuodollisissa kuulemisissa mukana ja unioni tulee edistämään kolmannen komission toimintakykyä ja pyritään saamaan aikaan ihmisoikeusstandardeja ja tätä kapasiteettia täytyy todellakin vahvistaa, se täytyy siis todellakin säilyttää. Sitten nämä edustustot joulukuun alusta 2009 kaikki komission edustut, niistä on tullut Euroopan unionin edustustoja. Geneven puitteissa EUn edustusto ja neuvoston pääsihteeristön edustusto ovat ryhtyneet toimiin, väliaikaisiin toimiin, kun nyt odotetaan, että saadaan tämä Euroopan ulkosuhdehallinto pystyyn. Thank you. Kiitokset. Andri Kiene. For your answer. Kiitokset ministeri tästä vastauksesta. Saanen huomauttaa, että että jatkuva sekannus siitä, miten EU on edustettuna Genevessä ja New Yorkissa, tuo mukanaan sen vaaran, että EU ei kykene toimimaan tehokkaasti ja työskentelemään rakentavasti kumppaniinsa kanssa. Toisekseen koska on käyty hyvin laajalaisia keskusteluja painopistealueista ihmisoikeuskomitean uudistamiseksi ensi vuonna. Belgia puheenjohtajamaana ja korkea edustaja saavat nyt varmistaa, että saadaan riittämiin voimavaroja ja poliittista huomiota outreachiin tarvitaan myös johtajuutta joissakin tärkeissä päätöslauselmissa, ennen kaikkea kuolemantuomiota koskevassa päätöslauselmassa ja pyrkimyksissä saada aikaan kansainvälinen asesopimus. Minä arvostaisin kommenttejanne tältä osin. Kiitoksia. Thank you. Kiitoksia, ministeri. En tiedä, onko teillä kommentteja? Perhaps I know I have another... Tiedän, että täällä on vielä toinenkin lisäkysymys. Aha, olette valmis. Haluaisin yksinkertaisesti sanoa, että Belgia puheenjohtajamaana on ihmisoikeusneuvoston jäsen ja me voimme välittää teidän huolenaiheen eteenpäin. Thank you. I have a supplementary... Kiitoksia. Täällä on vielä lisäkysymys Ryybihiltä. Ja, Kiitoksia, puhemies. Meillä on tänään ollut melko intensiivinen keskustelu, jossa me käsittelimme vuoden 2011 budjettisäästöjä, saatoimme tukea neuvostoa. Toisaalta meillä on tuo ulkosuhdehallinto, jota nyt luodaan, siitäkin puhuttiin hyvin intensiivisesti. Uskotteko, että yhdistyneiden kansakuntien kohdalla voimme ponnistella, jotta näitä virkapaikkoja voitaisiin käyttää tehokkaammin, että Euroopan unioni puhuisi yhdellä äänellä ja tällä tavoin voisimme myös säästää voimavaroja, joita voitaisiin uskoakseni käyttää hyvin muilla aloilla. Onko Belgia puheenjohtajamaana valmis tekemään jonkinlaisia säästöehdotuksia, jotta jotta päästään tähän paremman tehokkuuden tavoitteeseen yhteisessä Euroopan edustamisessa. Kiitoksia. Ministeri. Alors d'ores et déjà des renforcements jo nyt on suunniteltu vahvistusta sekä New Yorkiin että Geneveen, mutta teidän kysymyksenne myötä voin vain kiinnittää huomiota siihen, kuinka välttämätöntä olisi saada aikaiseksi tämä eurooppalainen ulkosuhdehallinto ja se, siihen seikkaan, että parlamentilla on myöskin osuus näissä taloudellisissa asioissa, jotka liittyvät tämän ulkosuhdehallinnon perustamiseen. Thank you. Kiitokset. Ja nyt siirrymme seuraavaan kysymykseen. Tekijänä Aylward ja sen aiheena on biologisen monimuotoisuuden lisääminen EU:ssa. Sur base de la communication komission tiedonannon pohjalta, jonka nimenä on mahdollisia vaihtoehtoja vuoden 2010 jälkeistä aikaa varten liittyen Euroopan unionin näkökulmiin ja päämääriin biodiversiteetin alalla. Neuvosto 15.3.2010 hyväksyi päätelmät, joiden otsikkona on biodiversiteetti vuoden 2010 jälkeen, eurooppalaisia päämääriä ja visioita ja maailmanlaajuisesti kansainvälisiä pääsy ähm, hallintoja. Neuvosto ilmoitti huolensa siitä, että biodiversiteettitavoitteet 2010, että niitä ei ole saavutettu sen enempää EU-tasolla kuin maailmanlaajuisestikaan. Että biodiversiteetin menetys jatkuu tasolla, jota on mahdoton hyväksyä ja sillä on suuret ekologiset, taloudelliset ja sosiaaliset seuraukset, erittäin vakavat seuraukset, mutta neuvosto myös korosti, että sen tavoitteilla on ollut keskeinen rooli, sillä ne ovat mahdollistaneet erittäin hyödylliset toimenpiteet biodiversiteetin biodiversiteetin hyväksi. Ja neuvosto on luonut pitkän tähtäimen vision biodiversiteettiin liittyen ja ekosysteemipalveluihin liittyen, joita se antaa ja luo suojelua niin, että otetaan huomioon biodiversiteetin itseisarvo ja sen keskeinen panos ihmisen hyvinvointiin ja taloudelliseen vaurauteen siten, että katastrofiset muutokset, joita biodiversiteetin menetys aiheuttaa, vältettäisiin ja että päämääränä olisi ennen kaikkea saada pysähtymään biodiversiteetin menetys ja ekosysteemien rappeutuminen Euroopan unionin alueella vuoteen 2020 mennessä tämän tilanteen korjaaminen niin, että Euroopan unionin panosta voimistetaan biodiversiteetin menetyksen ehkäisemiseksi koko planeetan tasolla. Mitä tulee Euroopan unionin prioriteetteihin biodiversiteetin suojelun ja voimistamisen suhteen, neuvosto totesi, että nimenomaan asuin ja pesimäalueiden tuhoutuminen ja köyhtyminen eniten uhkaavat biodiversiteettiä. Ja neuvosto totesi myös, että maan liian voimakas hyväksikäyttö, luonnon varojen ylikäyttö ja uhanalaisten lajien suojelun puute ja valtamerien keskeinen tärkeys, kuten myös saastuminen, ovat tärkeitä painopisteitä. Tässä ilmastonmuutos saattaa myös pahentaa joitakin tämän prosessin vaikutuksia erityisesti uhanalaisiin lajeihin liittyen liittyen. Mitä tulee Eurooppa 2020 strategiaan, neuvoston talouspolitiikan suuntaviivat sisältävät toimia, jotka muuttavat ympäristöhaasteita talousnäkymiksi ja talouden kehityksen mahdollisuuksiksi. E, tämä liittyy myös luonnonvarojen käyttöön ja niiden parempi käyttö mahdollistaa biodiversiteetin roolin tärkeyden ymmärtämisen, kuten maaliskuussa 2010 neuvosto totesi ja sanoi, että on kiireellistä kääntää tämän kehityksen suunta, jossa biodiversiteetti köyhtyy ja luonto kärsii suhteessa vuoteen 2050. Nämä ovat pitkän tähtäimen näkemiä. 15.3.2010 neuvosto puhui myös 2020 vuoden tavoitteista. Kiitos. Thank you. Kiitoksia ministeri Aylward. Kiitoksia puhemies, ministeri. On melkoinen pettymys kuulla ministerin vastaavan, että edistystä biologisen monimuotoisuuden lisäämiseksi ei ole juuri ole saatu aikaan, mutta kun otetaan huomioon maatalouden alan toimet, voidaan huomattavasti vaikuttaa myös biologisen monimuotoisuuden vahvistumiseen. Mihin toimiin neuvosto voi ryhtyä, jotta voidaan tukea Euroopan maataloustuottajia? Hehän ovat ympäristön suurimpia suojelijoita. Heillä on oleellinen rooli. He voivat entisestään suojella ympäristöä ja biologista monimuotoisuutta tietoisuutta. Kiitoksia ja ministeri. Minun nähdäkseni paras toimenpide, jotta te saadaan tehdyksi laadukasta työtä maatalouden parissa, on maatalouden tukemisen jatkaminen. Paikalla olevat parlamentin jäsenet tukevat varmasti tulevaa budjettikeskustelua siihen suuntaan, että ne tukevat yhteisen maatalouspolitiikan jatkamista ja maatalouden tukemisen jatkamista. Kiitoksia. Meillä ei ole tästä lisäkysymyksiä. Voimme nyt siirtyä seuraavaan, joka on McGinnessin kysymys. Sen aiheena on epävirallinen maatalousneuvoston kokous syyskuussa tänä vuonna. Ministeri, kun olette valmis vastaamaan. Mr. Aylward. Herra Aylward. Okay. Selvä. Alors tout d'abord, j'aimerais évidemment... Euh, Aivan ensimmäiseksi haluaisin onnitella komissiota siitä menestyksestä, joka tässä maatalouspolitiikan kuulemisessa saavutettiin. Yli 6000 kommenttia kansalaisilta ja eri ryhmiltä. Eli kuulemista saatiin toivottuja tuloksia. Kuitenkin tuloksena oli se, että näköjään maatalouden tulevaisuus, siihen liittyy paljon ongelmia ja tämä yhteinen maatalouspolitiikka ei ole, koske ainoastaan maanviljelijöitä. Kuulemisissa käsiteltiin YMPtä vuoden 2013 jälkeen. Tämä siis järjestettiin eh, heinäkuussa. Siellä järjestettiin pyörään pöydän keskusteluja ja muita keskusteluja siis tämän konferenssin puitteissa ja ne ovat tärkeä panos ja ne ruokkivat tätä pohdintaamme. Mitä tulee neuvostoon, tiedätte, että maatalousministerit kahden viime vuoden aikana ovat harjoittaneet pohdintaa, jota ovat johtaneet Ranska, Tsekki eh, ja muut puheenjohtajamaat. Ja nyt puheenjohtajamaa haluaisi viedä tätä keskustelua mahdollisimman pitkälle eteenpäin. On täysin välttämätöntä, että että yhteisen maatalouspolitiikan tulevat haasteet otettaisiin huomioon myöskin siinä valtavassa keskustelussa, jota käydään unionin talousarviosta vuosille 2014-2020. YMPn uudistaminen tulee olemaan myöskin epävirallisessa maatalousministerikokouksessa aiheena, joka siis pidetään 19.21. syyskuuta Belgiassa – teidän maatalousvaliokuntanne puheenjohtaja herra De Castro, hänet on kutsuttu osallistumaan tähän kokoukseen, jotta ohjataan oikeaan suuntaan tätä epävirallista keskustelua. Ja siellä keskustellaan myöskin heinäkuun tuloksista. Tullaan laatimaan muistio ihan lähipäivinä tämän asian tiimoilta. Puheenjohtajamaa on tehnyt asioista saldoa ja me pyrimme syventämään tätä tulevissa keskusteluissa ja tämä saldo vahvistaa sen, mitä YMPstä on sanottu. Lissabonin sopimuksessa me haluamme taata laadukkaan elintarvikeketjun kansalaisille. Me haluamme pitää kiinni kestävästä maataloudesta kaikkialla Euroopan unionin alueella. Me haluamme maiseman suojelua. Me haluamme edesauttaa maaseutualueiden kestävää kehitystä. Tästähän puhuttiin jo edellisessäkin kysymyksessä. Ja se saldo, jonka puheenjohtajamaa on tehnyt, siinä on myöskin kysymys siitä todellisista lisäarvosta, jota saataisiin todellisesta Euroopan unionin tason YMPstä ja siitä, mikä rooli sillä on Eurooppa 2020 strategiassa. Tulevat keskustelut niiden jatkoksi tulee lokakuussa viimeinen poliittinen keskustelu YMPn tulevaisuudesta. Tämä käydään maatalousministerineuvoston kokouksessa ja neuvosto, kuten parlamenttikin, tulee huomattavalla tavalla olemaan mukana tässä puhelintaprosessissa. Olen varma, että komissio myöskin miettii sitä, ottaa huomioon sen hyvän työn, jonka neuvosto ja parlamentti ovat jo tähän mennessä saaneet aikaiseksi. Ja olen varma, että se tulee tekemään kaikkensa, jotta saadaan aikaiseksi sellainen tiedonanto, joka sitten tyydyttää molempia toimielimiä. Ja kun tämä julkilausuma on tiedonanto on saatavissa, niin sitten käynnistetään neuvottelut neuvostossa. Mitä tulee sitten vapaakauppasopimukseen merkosurmaiden kanssa, haluaisin aivan ensin mainita olen siis tietoinen, kuinka suurista panoksista tässä on kysymys. Niin Euroopan parlamentin maatalousvaliokunta ja maatalousministerit ovat samaa mieltä visiosta, joka liittyy niihin riskeihin, joita tällaiseen sopimukseen liittyy nimenomaan tietyillä herkillä Euroopan maatalouden sektorilla. Toukokuussa neuvosto kirjasi ne huolenaiheet, joita eri jäsenvaltioista tuli tällaisessa yhteisessä muistiossa. Sitten haluaisin vielä muistuttaa teitä siitä, että komission velvollisuutena on kunnioittaa neuvottelumandaattia ja toukokuussa komission jäsen Siolos rauhoitteli neuvostoa sen suhteen, että nämä Mercosur-neuvottelut tulevat olemaan yhteensopivia YMPn kanssa ja niiden eurooppalaisen maatalouden etujen kanssa. Yhteenvedonomaisesti haluaisin painottaa sitä, että neuvosto tulee hyvin valppaana seuraamaan näitä Mercosur-neuvotteluja, aivan erityisesti sen kauppapoliittisen valiokunnan kautta. Seuraavat neuvottelut käydään lokakuussa ja voin vahvistaa teille, että puheenjohtajamaa tulee pitämään kiinni siitä, että tätä neuvottelumandaattia kirjaimellisesti noudatetaan. Kiitoksia ministeri ja McGuinness. Thank you. Kiitos puhemies ja kiitos ministeri. Vastaus oli yksityiskohtainen. Kiitokset siitä ja aivan erityisesti kommenteistanne, jotka koskivat Merkosyyriä. Toivon, että komissio ja neuvosto ovat panneet merkille tämän parlamentin huolenaiheen keskustelussamme. Teidän vastaukseni kollegallemme Aylwardille monimuotoisuudesta ja nyt nämä vastaukset johtavat minut kysymään neuvoston näkemää. Ymmärtääkseni seitsemän neuvoston jäsentä haluaa leikata ensi vuoden budjettia, mikä ei tiedä hyvää tuleville maatalousbudjeteille. Haluaisin tästä kommentin. Kiitoksia. Ja ministeri. Alors, un certain nombre d'États membres Tietyt jäsenmaat haluavat leikata talousarviota ensi vuonna, mutta minun tietojeni mukaan sopimusneuvostossa ei ole menossa tähän suuntaan. Eilen olette varmaankin kuulleet, kun Belgian valtiovarainministeri esitteli vuoden 2011 talousarviota ja olette varmaankin kuulleet ne rahoitusnäkymät, joita on suunnitteilla vuodelle 2011, koska keskusteluja käydään parlamentin kanssa ja minä en ole samaa mieltä teidän analyysistänne, joka liittyy tähän eurooppalaisen talousarvion kehityskulkuun. Thank you. I have two further... Kiitoksia. Täällä on vielä kaksi lisäkysymystä. Rybich ja Aylward. Otamme ne tähän alkuun yhdessä. Rybich ensin. Rouva puhemies, minua kiinnostaisi, koska tällä hetkellä käsittelemme vuoden 2011 talousarviota ja neuvosto on ehdottanut yhdessä komission kanssa esimerkiksi eh, kilpailu-innovaatio-ohjelmaa joka sisältää älykkään energian ja internet-tietoteknologiat. On puhe myös puiteohjelmista ja maatalouden varoista. Ja ITRE-hanketta varten halutaan myös ajaa fuusioreaktoria. Miltä tilanne oikein näyttää neuvoston sisällä? Kiitoksia Ryby ja sitten vielä Aylward. Kiitoksia puhemies koska kerran komissio teki poikkeuksellisen päätöksen ja käynnisti neuvottelut Mercosurin osalta uudelleen. Onko neuvostossa tehty jonkinlainen arvio siitä haitallisesta vaikutuksesta, joka tällä päätöksellä voi olla eurooppalaisille maataloustuottajille ja ennen kaikkea oman maani, eli Irlannin maataloustuottajille, jotka ovat 90 prosenttisesti riippuvaisia viennistä. Tässä on kyse kuitenkin sellaisista säädöksistä, joita ei sovelleta Mercosur-valtioissa. Kiitoksia ja ministeri. Mitä ensimmäiseen kysymykseen tulee, niin voin vain kehottaa teitä lukemaan tämän ensimmäisen asiakirjan, joka talousarviosta on kirjoitettu äh, mitä kauppaan ja teknologiaan tulee, niin no, neuvottelut ovat vasta käynnistyneet, eli te, voitte, te olette voineet jo ensimmäisestä joulukuuta viime vuonna lähtien äh, tehdä muutoksia tähän ensi vuoden talousarvioon. Eli tarkastelkaa näitä talousarvion neuvotteluja, keskusteluja ja sieltä näette, mitä siellä on painotettu. Ja sitten mitä tulee Merkosuriin, puheenjohtajamaa, kuten jo sanoin, niin me olemme tietoisia maatalousvaliokunnan huolenaiheista siitä, että nämä neuvottelut on avattu uudelleen, mutta haluaisin vain muistuttaa, että komissiota sitoo neuvottelumandaatti ja kaikki sopimuksen aikaansaamiset, niistä tulee olla hyötyä Euroopan unionin maataloudelle, esimerkiksi mitä tulee myynnin edistämiseen maataloustuotteiden kohdalla ja aivan erityisesti mitä tulee näihin maataloudellisiin alkuperänimityksiin. Thank you, minister. Um... Kiitokset, ministeri. We will now move... Ja nyt siirrymme seuraavaan kysymykseen, jonka tekijänä on herra Czarnecki, ja sen aiheena on Balkanin maiden EU:hun liittymistä koskevat mahdollisuudet. Alors, l'objectif de notre... Euh, Meidän politiikkamme tavoite Länsi-Balkanilla on alueen vakauden aikaansaaminen ja edistäminen. Rauhan, demokratian, vakauden, kestävä edistäminen ja vaurauden edistäminen. Vuonna 1999 me päätimme vakauttamis- ja assosiointiprosessista, joka liittyy liittymisprosessiin, jotta nämä maat olis, voisivat tulevaisuudessa liittyä ja jotta me voisimme paremmin arvioida maiden eri vaiheita tässä prosessissa. Vakaus ja alueen tulevaisuus olivat keskipisteessä ja Thessalonikin agenda ja uusi laajentumista koskeva konsensus, joka määrittelee ehdollistamisen, joka on ankara ja yhdenmukainen kaikkia maita koskien. Länsi-Balkania koskevat Euroopan tulevaisuusnäkymät liittyen 14.6. ulkoasian neuvoston kokoukseen ja toinen kesäkuuta pidettyyn Sarajevon kokoukseen. Vuosien mittaan Euroopan unioni on allekirjoittanut kuusi vakaus- ja assosiaatiosopimusta näiden maiden kanssa, joista neljä on jo astunut voimaan. 2009 lokakuussa komissio ehdotti liittymisneuvottelujen käynnistämistä Makedonian kanssa. Kroatian kanssa on käyty neuvotteluja lokakuusta 2005 saakka ja neuvottelut ovat päätösvaiheessaan. Neuvosto on kolme missiota käynnistänyt, yksi Kosovoa koskien, Bosnia-Herzegovinaa koskien ja alueella on kolme erityisedustajaa Skopjassa, Pristinassa ja Sarajevossa. Vuonna 2010 tähän asiaan on käytetty 900 miljoonaa euroa ja 2013 päästään miljardiin 13, 13 miljardiin vuodesta 1991 saakka. Mitä tulee liittymishetkiin, se riippuu yksin oman Kööpenhaminan kriteerien täyttämisestä näissä maissa ja vakaus- ja assosiaatioprosessin täyttämisestä. Tämä prosessi määrittelee aivan selkeän etenemisjärjestyksen liittymis erkasmaan status ja siitä vähitellen kohti liittymistä. Neuvosto seuraa mielenkiinnolla seuraavia prosessin etappeja ja kehottaa alueen hallituksia kunnioittamaan määriteltyjä ehtoja ja suorittamaan tarvittavia uudistuksia ja vastaamaan suurimpiin haasteisiin. Alueen valtioiden tulisi lisätä ponnistuksia korruption ja, riko- ja järjestäytyneen rikollisuuden vastaisessa taistelussa, vahvistaa hallinnollista kapasiteettia, kuten myös järjestää kuntoon vielä avoinna olevat kysymykset liittymisen tieltä. Jos alueen hallitukset ja kansat osallistuvat aktiivisesti, päättäväisesti ja vastuullisesti tähän prosessiin, se etenee. Prosessin eteneminen riippuu hyvin voimakkaasti alueen valtioista ja kansoista itsestään ja erilaisista bilateraalisista järjestelyistä Nämä politiikka, politiikat ovat Euroopan unionin ponnistusten ytimessä. 14. kesäkuuta neuvosto kehotti näitä maita naapuruussuhteiden kuntoon laittamiseen liittymisprosessin osana marraskuussa 2009 päätettiin viisumivapaudesta kolmea alueen maata koskien ja parhaillaan valmistellaan Albanian ja Bosnia-Herzegovinan kansalaisia koskevista vastaavista järjestelyistä. Toivon, että Euroopan parlamentti ja neuvosto vielä tänä vuonna tekevät tämän päätöksen. Mitä sitten tulee laajentumisen vaikutuksista Euroopan unionin budjettiin ja toisaalta 2014-2020 rahoituskehykseen neuvosto ei voi tietenkään tällä hetkellä vielä ilmaista tästä asiasta mitään kantaa, vaan odottaa komission eh, näkemyksiä tulevasta rahoituskehityksestä. Kiitoksia. Kiitoksia za znakomite prowadzenie eh, naszych obrad zresztą jak zwykle. Niin, Kiitokset siitä, että tämä keskustelu on sujunut näin mutkattomasti. Tässä onkin muille esimerkkiä. Ministeri, ehkä minun pitäisi myös riisua pikkutakkini. Se, mitä sanoitte, tunnetaan ja tiedetään kyllä hyvin tässä kamarissa, mutta haluaisin kuulla jotakin konkreettisempaa kuka on lähimpänä liittymistä, Serbia vai Montenegro vai ehkä Makedonia. Mikä näistä on lähimpänä liittymistä? Kiitoksia, ministeri. Alors vous savez que je vous dise lequel des trois pays. Se, että sanoisin, mikä näistä kolmesta maasta on lähimpänä liittymistä. Ei tarkoita sitä, että tuo maa olisi se, joka seuraavana liittyy, koska vielä on eh, kehitysaskeleita, jotka täytyy tehdä ja ne saattavat tapahtua hyvin erilaisella nopeudella, joten vaikka osoittaisin sormella yhtä maata, se ei vielä kertoisi mitään. Kiitos. Kiitoksia ministeri. Olen ymmärtänyt, että teidän on poistuttava täsmällisesti ja siksi joudun toteamaan, että kysymykset, joihin ei voitu ajan puutteen vuoksi vastata, saavat kirjallisen vastauksen ja näin kyselytunti on päättynyt. Kiitokset osallistumisestanne ja istunto on näin keskeytetty kello 21 asti. Kiitoksia.